processo verbale della seduta di ieri è stato distribuito. Vi chiedo se... Eilisen istunnon pöytäkirja on ja teille onko kommentoitavaa, mikäli niistä ei ole kommentoitavaa, niin näin ollen pöytäkirjat on hyväksytty.